tavalliseen kellon aikaan, eli kymmenestä kolmeen lukee täällä. En tiedä, oliko kyseessä kello yhdeksän, mutta vaikuttaa siltä, että ei. Puhemies korjaa siis aamu yhdeksästä kello kolmeen ja sitten kello kolmesta kello neljään iltapäivällä. Ja internetissä julkaistaan estyslista. Kiitos kaikille istunut loppuun.